kysymyksistä, koska meillä on vielä muutama, muutama kohta, jotka pitää käydä läpi ennen kokouksen loppua. Eli 18.30 kokous päättyy. Muistuttaisin vielä, että me tässä on nyt kysymyksessä asia, joka liittyy työllisyysvaliokunnan toimivaltuuksiin työjärjestyksen perusteella. Eli tähän liittyy sää artikla 50 työjärjestyksestä. Ja ilmoittaisin, että määräaika tarkistusten jättämiselle on tammikuun 10. päivä puolelta päivin. Ja äänestys kansalaisvapauksen valiokunnassa toimitetaan 3. helmikuuta eli ensi vuoden alkupuolella. Eli pidemmittä puhetta puheenvuoron saa Jaro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tilaisuudesta tähän, eh, tämän ensimmäisen keskustelun jälkeen, koska kulttuuri, työllisyys ja regivalikosta on tullut jo lausunto, tai se on laadittu, täytyy sanoa, että olen erittäin tyytyväinen ollessani niin läheisessä työsuhteessa äh, e, e, mm, varjoesittelen kulttuurivaliokunnan lausunto on erittäin vahva puheenvuoro, siellä puhutaan koulutuksesta ja varhaislapsuuden koulutuksesta, sitä on korostettu kovasti parlamentissa ja se löytyy täältä. Sitten opettajan koulutusohjelmat, herra Takkulan mielipide. Näistä, näitä kaikkia tuen varsin mielelläni sitten Rova Köntin lausunto. Meillä oli myös hyvä keskustelu työllisyysvaliokunnan edustajien kanssa. Ja sanoin myös niin, pyritään suuntautumaan tuloksiin tässä lausunnossa, ja tämä on aivan samansuuntaista, mistä minäkin täällä puhun. Olen erittäin iloinen, että nämä lausunnot vaikuttavat tähän mietintöön, aivan niin kuin herra Kovacek. Tarkistuksessa, joka on, tämä vastus on erittäin tärkeä kysymys tulevina vuosina. Ajattelen erittäin köyhiä mikroalueita valmistetaan, että koulutussyrjintä loppuu ja sitten, että käytetään täysin hyväksi käytettävissä olevia EU-varoja. Tämä on myös tärkeä kohta ajatellen tulevia kuukausia ennen kuin neuvosto hyväksyy romanistrategian. Tutkimus, jonka live-valiokunta tilasi Lontoon, Lontoon yliopistolta, on valmis julkaistaan ensi keskiviikkona. Ja uskon, että tämä on hyvä asiakirja, jonka ympärillä tuomaita laadimme mielipidettä. Ensimmäisen keskustelun jälkeen, kun saimme tämän työasiakirjan, niin kaikkein tärkeimmät kuusi kohtaa, kun ottaisin jälleen esille, nämä ovat myös uusia kohtia lausuntomien mietintöluonnoksessa. Tämä oli lisäksi nämä ovat seuraavia kohtia tässä asiakirjassa perustelen sitä, että EU 27 strategiaa ja sisäistä tarvitaan Se liittää meidät ottamme kaikki mukaan eikä aiheuta mitään jakolinjoja jäsenvaltioiden välillä. Sitten toinen kysymys, joka on erittäin tärkeä ottaa esille, mikä rooli komissiolla voi olla, mikä sillä pitäisi olla tässä prosessissa ja minä uskon ja sanon sen tässä luonnoksessakin, että komission täytyy täyttää valvojan rooli, toimia koordinoijana, val, äh, valvojana ja kun perustan tällainen uusi elin koordinaatio, en usko, että Tämä on välttämätöntä, koska se vaan loisi päällekkäistä, mutta minä kyllä uskon, että tämän hetkinen työryhmä, joka tekee tuota väliaikaisesti komissiossa, sitä pitäisi vahvistaa ja sitä pitäisi tulla pysyvä. Eli sitten pyydämme, että komissio laatii vuosikertomuksen ja arvioi tätä strategiaa, sen tuloksia ja sitten tekee tarvittavat ehdotukset neuvostolle. Ja tässä mielessä mielestäni kannattaa ottaa huomioon eurooppalainen tulosla- taulu roma niistä strategiassa. Sitten kolmas asia, jota tässä puolen on, että mailla täytyy olla hallinnollinen taho tai elin, tai ainakin joku virkamies, virkamieshallitus, joka on tällainen yhteyspiste, mitä tulee strategian täytäntöönpanoon. Ja sitten lisäksi sen pitää, hänen pitää antaa myös neuvoja ja pohtia komission strategiaa. Sitten viides kohta liittyy paljon enemmän varoihin. Mistä varat saadaan tähän strategiaan? Ja Uskon, että osana kohesio talousarviota niin voisimme panna sivuun seuraavissa monivuotisissa rahoitusnäkökehyksissä tällaisen performanssivarauksen, suoritepohjaisen varauksen, jossa maat from the unabsorbed uh, funds. Ja sitten tämä suoraan liittyisi varojen myöntämiseen, rahoittamiseen, tulosten aikaansaamiseen, koska varat myönnet, pitäisi myöntää suoritepohjalta. Siis ne maat, jotka täyttävät hyvin romanistrategian tavoitteita, saavat enemmän varoja. Siksi sen pitäisi olla paljon enemmän tulossuuntautunutta kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Sitten vielä yksi tärkeä kohta. Ne maat, jotka haluavat kuulua tähän strategiaan, vaikkakaan eivät kuulu vielä EU-hun, ja nämä Balkanin maat ovat varsin hankalien asioiden edessä, mitä tulee romaaniväestön, joka on heidän kaikkein haavoittuvaisen väestöryhmässä sielläkin. Ja olemme nähneet, millaista kärsimystä nämä ihmiset ovat joutuneet kokemaan 90-luvun jälkeen, 90-luvulta saakka. Joten on erittäin tärkeää, että otamme heidät mukaan alun perin jo. Ja koska jäsenyysneuvottelut ovat erittäin hyvä tilaisuus vahvistaa romanien asemaa näissä maissa, niin siksi uskon, että on tärkeää ottaa nämä maat mukaan, jotka ovat mukana laintusprosessissa. Nämä asiat mielestäni ovat todella tärkeitä, ne pitäisi saada mukaan pohjaksi Euroopan romanistrategialle. Tämän pohjalta komissio on laitettu erittäin hyvän toimintasuunnitelman, miten taistella tällaista köyhyyttä vastaan ja syyntää vastaan, jota vieläkin löytyy EU-sta. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mrs. Jaroka. Kiitoksia Jaroka. Arvostamme tekemään nyt työtä. Nyt meillä on hiukan aikaa keskustella. Aloitamme keskustelun. Leber, hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää työstään Ja tuo on täysin myös sitä, mitä hän tänään sanonut, mitä hän halusi lisätä mietintään. Kuten jo sanoinkin, nyt meidän on työskenneltävä yhdessä ja laitettava selkeä viesti. Viesti on vielä tärkeämpi nyt, kun komission jäsen Reding on tehnyt selväksi, mitä komissio haluaa tehdä. Me emme enää keskustelekaan EU-Roman mukaan integra- osallistumista koskeva strategiaa, vaan 27 jäsenvaltion strategiasta. Ja jos joku sotkun haluaa aikaan, niin tällä tavalla me saamme sen aikaa Ja vuosikymmenen jälkeen tilanne voi pysyä samana. On tehtävä selväksi, että parlamentin on annettava selkeä viesti siitä. Ja tämä ei ole ainoastaan tämän parlamentin viesti, mutta Ramani huippukokouksella oli sama viesti. Vaikka jotakin tarkistuksia tulen tekemään, tuen esittelijän kantaa täysin, niin kuin se tänään täällä ilmaistiin. Ehkäpä ensi viikolla Strasbourgissa, kun me tapaamme komission jäsen Reddingin, meillä on mahdollisuus kysyä joitakin kysymyksiä tästä ideasta, tällainen kehikko. Livialla oli tämä uni, että meillä olisi oikeudellinen perusta EU-strategialle. Ja siitä on paljon kiinni. Ja nyt löydään joku kehikko jollekin, jota tulevaisuudessa ei tule sitten olemaan olemassakaan. Nyt on aika meidän kaikkien työskennellä rakentavasti tässä suhteessa. Mrs. Ernst. Kiitoksia sitten Ernst. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää. Meillä on ollut ensimmäinen keskustelu. Paljon kritiikkiä tullut esille. Ja siellä piikit lentelivät suuntaan toiseen. Mutta en nyt ole ihan kaikkein tyytyväinen ja tulen laatimaan monia se voi kertoa heti. Muistuttaisin vielä aspektista etninen lähtöperä, rasismi ja konkreettinen syrjintä. Tässä perusteluosassa pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Eli näitä pitäisi vielä pohtia uudelleen. Mielestäni tätä yhteyttä pitää vielä tehdä selkeämmäksi. Ja muistuttaisin vielä, että Valeaju oli tehnyt kuulemistilaisuudessa selväksi, että me voimme tehdä päätöksiä sosiaalisesti, taloudellisesti, mutta jos emme vastusta romanien syrjintää, niin emme saa hyvää tulosta. Eli tätä pitää vielä pohtia hiukan tarkemmin. Sitten huomasin nämä alaikäisiin liittyvät ongelmat. Tässäkin pitää vielä tarkastella tilannetta nimenomaan alaikäisten romanien osalta eri elämänvaiheessa. Tämä on erittäin monimutkainen kysymys. Ja tästä voitaisiin tehdä ylimääräinen kohta, jossa näitä asioita eritellään vähän eri tavalla. No minun kannaltani on erittäin tärkeä, kaikkein tärkein viesti on se, miten onnistumme siinä, että jäsenvaltiot ovat vahvemmin mukana tässä. Voimme kehittää kaikkia hienoja EU-strategioita, mutta mikäli jäsenvaltiot eivät ole tässä täysimittaisesti mukana, niin ei ole mitään toivoakaan, että voitaisiin saada aikaan kunnollinen tulos ja viime kädessä, tästähän keskusteltiin kuulemistilaisuuden lopuksi, ja jäsenvaltioissahan asiat täytyy toteuttaa, ja se on avain toteuttamista ja se täytyy nyt tehdä selväksi. On erittäin hyvä, mitä sanoitte aluksi, Livia, eli romanien tilanne. Täytyy ottaa huomioon myöskin ehdokasmaissa, esimerkiksi Balkanilla. Ja ehkä tässäkin voitaisiin katsoa, voitaisiinko tätä hiukan tarkentaa, tai pitäisikö tästä muuttaa vielä jotain. Thank you. Kiitoksia sitten Jakolino. Grazie. Presidente, ho letto con attenzione, ho ascoltato la... Kiitos, olen huolellisesti kuunnellut kollega, kollega Jarkaa ja arvostan sitä, miten selkeästi hän ilmaisi kantansa. Hän on muutama idea, jotka haluaisin esittää teille. Osallistumistrategiat ja prioriteetit, niissä olet oikeassa. Lai, lai, strategian laajentaminen, olet aivan oikeassa. Ja tällainen kartta jäsenmaista, kyllä. Rahoitus. Rama Reding sanoi muun muassa, että meidän pitäisi luoda tällainen työryhmä, joka raportoisi asiasta huhtikuussa, jos oikein muistan. Ja tätä kautta me saisimme vähän tietoa, kuinka asianmukaista rahoitus on ja kuinka paljon jäsenvaltiot sitä käyttävät. Ja tämä on ratkaisevaa tietoa. Kuten Rova Jarokka sanoi, se on ihan asian ytimessä. Meistä on myös aivan olennaista painottaa, että osallistava lähestymistapa on tärkeä työkalu ja voimme myös oppia, voidaanko tätä laajentaa muille politiikka-alueille. Suojelu on erittäin tärkeää, joten toivottavasti näemme menestystä ja tällä on vaikutusta myös äh, väestövirralle ei-jäsenmaista, mikä voisi mahdollistaa myös solidaarisuuden jäsenvaltioiden kesken, jos ilman solidaarisuutta ei kovin paljon voi tehdä. Mainitaan niin solidaarisuuden, kuten kun tarpeelliseksi. Meidän täytyy käsitellä koulun kesken jättämistä. Se on ihan työn substanssissa tässä on sekä kulttuurisia että poliittisia tavoitteita tässä mietinnössä. Kiitos sitten Mulder. Thank you. I... Kiitoksia. Mielestäni tässä mietinnössä on monia mielenkiintoisia asioita ja voin sitä tukea. Olen aina kysynyt itseltäni, ja olen kuullut tästä monissa kuulemistilaisuudessa, kuinka paljon varoja on tähän mennessä käytetty, ja se on huomattava summa. Nämä lukemat ovat 1,4 1,6 miljardia kohesiovaroista. Ja kun kysyin yhdeltä komission jäseneltä kuulemistilaisuudessa, voisitteko mainita yhden hyvän esimerkin siitä, miten varoja on käytetty, yllättäen vastaus oli vuoropuhelu Unkarissa – No vuoropuhelut yleensä eivät maksa kovin paljon, ja haluaisin tietää, mihin nämä muut varat ovat menneet, missä on epäonnistuttu, missä on onnistuttu. Koska ainoastaan jos tiedämme tämän, voimme tehdä suosituksia tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja haluaisin tarkastella tätä aspektia enemmän ja olla vähän konkreettisempi sen suhteen, mihin suuntaan nyt pitää lähteä menestyksekkäiden yritysten kanssa. Mrs. Kiitoksia sitten Boskurt. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Rava Jarokkaa mietinnöstä. Minusta on erittäin tärkeää painottaa sitä, että tarvitsemme eurooppalaista strategiaa, joka käsittelee yli 12 miljoonan ihmisen asemaa. On erittäin pahoiteltava, että mietintö ei ole kovinkaan poliittinen, koska meidän pitäisi määritä, kuinka suuria vaikutuksia ranskalaisen karkottamispolitiikalla on ja sillä merkittävällä syrjinnällä, joka myötä monissa maissa tapahtuu. Meidän täytyy laittaa se paperille. Useimmat näkökohdat, jotka paperissa tehdään, ovat ihan oikeita – Puhuisin itse kolmesta. Ensiksi ja yleisesti ottaen tässä sanotaan, että sanotaan, että romanian integrointi oli äh, kuulemisen aiheena, mutta siellä käsiteltiin sosiaalista integrointia. Ja toiseksi äh, edellinen puhuja, herra Molles, puhui äh, rahoituksesta. Ja minä, me haluaisimme komissiolta, mitä tähän mennessä on tapahtunut, tai pikemminkin mitä tähän mennessä ei ole tapahtunut. Paljon rahaa käytetty, mutta se ei ole päätynyt sinne, minne sen olisi pitänyt päätyä. Ja niin kauan kuin ei voi täsmälleen sanoa, mitä on tapahtunut todella, on vaikea korjata myöskään ongelmia. Ja lopuksi, valitettavasti, romanit ovat väestöryhmä, joka ei ole tarpeeksi edustettuna virassa, instituutioissa, hallinnossa. Ja sekin pitää sanoa suoraan, koska se merkitsee, että romaneista voidaan helposti tehdä syntipukkeja. E- e- poliitikot voivat tehdä helposti heistä syntipukkeja ja ostella sormella. Joten romanien osallistuminen politiikkaan ja päätöksentekoon on myös tärkeää, jotta tällainen välttyisi tulevaisuudessa. Kiitos, Guillaume. Niin, lopuksi minäkin haluaisin onnitella Jarakaa tästä hänen tekemästään työstä. Siinä on monia myönteisiä elementtejä ja tämä on hyvä pohja tulevalle työlle. Tämän tekstin avulla lähestytään asiaa, joka ei ole kovin helppo – Tähän liittyy politiikkaa, erityistä politiikkaa, yleistä politiikkaa, haavoittuvuutta, eli näitä tavoitteita ei ole helppo saavuttaa, mutta uskon, että menemme oikeaan suuntaan tämän tekstin kanssa, joka varmastikin kaipaa muutamia tarkistuksia. Aikaisemmassa tekstissä ja päätöslauselmassa, joka oli merkittävä, oli korostettu pääasiassa sitä, että tarvitaan strategiaa, jossa olisivat kaikki tahot mukana. On puhuttu alkuperämaista ja vastaanottomaista. Ja mielestäni on enemmän ehdotuksia sitoumusten osalta, jotka liittyvät alkuperämaihin. Eli ehkä ja voin tehdä tästä sitten Boskurtin kanssa tiettyjä ehdotuksia. Eli voitaisiin ottaa muutamia elementtejä myöskin liittyen vastaanottajamaihin, kun ajatellaan romaneja tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Me voimme keskustella tarkistuksista sitten, jotta tekstejä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. Ja sitten lopuksi vielä, no hyvin usein puhutaan terminologisista kysymyksistä, mutta ainakin ranskankielisessä toisinnossa – Sivulla 6 puhutaan mustalaisiin kohdistuvasta rasismista. Eli mikä hyvänsä on kieliversio. Mä tiedän, että tämä on vaikea käytännössä, käännöksessä. Termejä käytetään eri tavalla eri kielissä. Eli meidän pitäisi olla selkeitä näiden käytettyjen termien suhteen. Merci. Mrs. Wikström. Kiitoksia, Sten Wikström thank you very much. Paljon kiitoksia, herra, äh, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin ilmaista kiitollisuutemme esittelijälle, joka tekee erittäin perinpohjaista työtä. Tämä ei ole helpoin asia kokonaisuus työskenneltäväksi. Tärkeää on kuitenkin pitää romaani kysymystä esityslistalla kaikkien sidosryhmien esityslistalla. Nyt on tehokkainen toimintasuunnitelma meidän täytäntöönpanon aika kaikilla tasolla. Meidän pitäisi käsitellä myös joku tällainen Marshall-suunnitelman kaltainen suunnitelma jäsenmaissa romaneihin liittyen. Meidän täytyy suhtautua kokonaisvaltaisesti osallistamiseen ja esittelee mielestäni lähestyä asioita holistisesti. Hän on maininnut kaikki ulottuvuudet, joilla hän haluaa edetä. Mutta jotain tästä puuttuu. Tässä ei viitata ollenkaan EPn päätöslauselmiin romaneihin koskien, eikä myöskään julkilausumiin, jotka koskevat karkoituksia Ranskasta ja Italiasta. Minusta on tärkeää, että otamme tämän aiheen myös tässä mietinnössä. Täytyy myös tuntea menneisyys jos me tuonne historia meillä ei ole tulevaisuuttakaan. Ja olemme nykypäivän vankeja. Meidän täytyy kertoa äh, romanien historiasta ja nykytilanteesta jäsenvaltiossa. Yksi lähtökohta voisi olla lisätä tietoa Euroopan perusoikeusviraston raportteja. Joskus me pyrimme sulkemaan silmämme ja katsomme tulevaisuuteen. Se on hyvin inhimillinen reaktio, mutta tavoitteiden saavuttamiseksi meidän täytyy myös ajatella historiaa. Tietenkin ja valitettavasti meidän täytyy myös muistuttaa kaikkia sen valtioita heidän velvollisuudestaan taata kaikkien eurooppalaisten liikkumavapaus. Ja tässä mietinnössä ei vielä viitata vapaaseen liikkuvuuteen. Ja minä haluaisin todella painottaa tätä. Vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin selkärankaa. Ketään ei jät, pitäisi jättää sen ulkopuolelle. Eli selkeä viesti kysymys on sivilisaatiosta, sivistyneisyydestä, miten kohdella ihmisiä yhteiskunnissamme tällä vuosisadalla. Tämä se viestini. Ja näillä sanoilla vielä kiittäisin erittäin hyvästä huolesta työstä. Ja pyydän teitä ottamaan huomioon Euroopan parlamentin päätöslauselmat, kun työstätte mietintöänne. Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Sitten Jaroka Niin, esittelijä, jos haluatte kommentoida näitä puheenvuoroja. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän lyhyen puheenvuoron. Kiitoksia näistä hyvistä ehdotuksista, erityisesti koska meillä oli rajallinen sanamäärä tässä mietinnössä, joten ta- on paljon tarkistuksia ja olemme jo tekemässä uusia tarkistuksia erinäisten kollegoiden kanssa, joten teksti on hiukan rajoitettu, mutta se ei kuitenkaan estä meitä tekemästä hyvää mietintöä kaikkien näiden asioiden kirja, juuri puhuitte. Weber, vanha varjoesittelijä, jonka kanssa olen tehnyt alusta pitäen yhteistyötä, puhui ajoituksen merkityksestä. Ja onko komissio tekemässä kansallisia strategioita millaisia ne sitten ovat. Ja miksi tämä mietintö tehdään nyt tässä vaiheessa, johtuu nimenomaan siitä, että puheenjohtajavaltio Unkari on ainoa puheenjohtajavaltio, joka on valmis ottamaan tämän kysymyksen esille. Ja Unkari odottelee parlamentin kantaa. Ja komission jäsenhän hän kertoi viime viikolla, että myöskin komissio on tarkastelemassa tätä omaa aloitemietintöä. Eli ennen huhtikuuta on äärimmäisen tärkeää, että se saadaan julkistettua että se saadaan komissiolle, jotta se voi hyödyntää näitä ehdotuksiamme parhaalla mahdollisella tavalla. Ja me pyydämme jo kunnollista toimintasuunnitelmaa huhtikuuhun mennessä, ja sitten neuvosto voisi kolmessa kuukaudessa keskustella tästä, eli kesäkuussa olisi jotain konkreettista, jotta komissio ja neuvosto voivat käynnistää todellisen toiminnan, ja mehän olemme pyytäneet tätä jo kuuden vuoden ajan. Myöskin olen Ernstin kanssa samaa mieltä näistä alaikäisistä ja laajentumismaista tai ehdokasmaista. Nämäkin asiat täytyy saada mietintöön mukaan. Ja minä teen näistä tarkistuksia jos kukaan muu ei tee, mutta uskon, että näistäkin asioista saadaan hyvät kohdat mietintöön. Miten jäsenvaltiot saadaan sitoutumaan ja millä tavalla vapaa liikkuvuus liittyy tähän kysymykseen. Olen korostanut mietinnössä, että nyt on jo oikeudellinen linjaus, joka liittyy eurooppalaisen romanistrategiaan. Se osoittaa, että se on mahdollista, se voi toteutua. Ja parlamentti ja komissio neuvosto toteavat samaa asiaa, niin me tarvitsemme eurooppalaista romanistrategiaa. Joten tässä mielessä parlamentin edustajat ovat tästä äänestäneet monta kertaa, poliittiset puolueet sanoivat, että tätä tarvitaan, joten mielestäni tämän asian sitova luonne ei ole mikään ylisepääsemätön kynnys jäsenvaltioille. Ja me olemme korostaneet monta kertaa, että tämän jäsenvaltioiden vastuu ja että kaikesta päätetään paikallistasolla. Joten tämän strategian tarkoituksena ei ole painostaa komissiota, vaan haluamme vähän painostaa jäsenvaltioita. Tämä puitestrategia tähtää siihen, että jäsenvaltiot noudattavat sitoumuksiaan, ja tämä nyt on kaikkein tärkein viesti. Ja siitä syystä on erittäin tärkeää se, mitä Mulder ja Jakolino ja myöskin Boskur totesivat siitä, miten näitä varoja käytetään. Komissio on nyt perustanut työryhmän, joka tarkastelee, mihin varat ovat kenneet, ja se tulee huhtikuussa, vaan se tulee nyt jo joulukuussa. Eli joulukuussa jo meillä on raportti siitä, missä eri maat ovat käyttäneet varoja, onko käytetty riittävästi. Jotkut väittävät, että Tähän jossain maissa ei ole vaadittu ollenkaan varoja. Täytyy tarkistaa, pitääkö se paikkansa. Ja myöskin täytyy katsoa, millä tavalla rahat on käytetty, koska olemme jo nähneet ja kuulleet, miten varoja on usein käytetty väärin. Eli joulukuun komission raportti on sitten kulmakivi tässä kysymyksessä. Ja sitten huhtikuussa muissa tiedonannoissa – ehdotetaan eurooppalaista romanin strategiaa tai mikä siitä sitten tuleekaan, niin tämä työryhmä pitäisi pitää elossa ja se voisi hoitaa romanistrategian koordinointia Euroopassa. Sitten puhuttiin koulupudokkaista ja lapsuuden tapahtumista. Ja se on tietysti tärkein kysymys. Ja siksi Reading laatii tästä raportin, joka julkistetaan helmikuussa, ja sekin on erittäin tärkeä asiakirja meille. Ja voimme katsoa, miten eritytty koulutus voidaan pysäyttää Euroopassa. No sitten Boskud ja Wikström puhuivat siitä, miten tämä mietintö on poliittinen, pitäisikö se olla poliittinen, ja myöskin ihmisoikeusnäkökulmat. Viimeisen seitsemän vuoden aikana olen nähnyt, että on tehty paljon päätöslauselmia ja kuinka paljon ihmisoikeusrikkomuksia oli, koska oli syrjimättömyysdirektiivi. Ja siksi se on otettu mukaan tähänkin mietintöön. Eli direktiivin täytäntöönpano voisi ratkaista monia ongelmia. Eli kun komissio aluksi katsoo, kun vielä ei ole huhtikuussa toimintasuunnitelmaa, meidän pitää mennä vielä pidemmälle aluekehityksessä ja taloudellisessa osallistumisessa – ja sitten ihmisoikeus, kysymykset ja rikkomukset on myöskin otettava mukaan. Eli komission täytyy tarkastella, miten on pantu täytäntöön jäsenvaltiossa. Tietävätkö romanit, millaista syrjintää heihin kohdistuu, miten sitä voidaan käsitellä. Eli tässä ensimmäisen, toisen kolmannen sukupolven ihmisoikeuskysymyksiä. Euroopan parlamentin täytyy nyt varmistaa, että romanijärjestöjä syntyy Euroopan tasolla, että ne saavat riittävästi rahoitusta ja että niitä ei manipuloida poliittisesti. Eli paljon enemmän valtaa romani nuorille ja myöskin johtajiston sukupolven on asia, johon täytyy suhtautua vakavasti. Ja sitten historialliset taustat ovat haitaksi Euroopalle, koska romanivastaisuus, jota esiintyy ja josta perusoikeusvirasto on tehnyt tutkimuksen, se johtuu siitä, että me tunne toisiamme. Romanit eivät tunne muita kuin romaneja. Ja ensimmäiset kokemukset kommunismin pohjalta, samat koulut ja niin edelleen, se on onnistunut. Eli ihmiset eivät tapa toisiaan, he eivät tunne toisiaan. Ainoa käsitys toisistaan tulee tiedotusvälineistä tai ennakkoluuloista, ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että kansalliset suunnitelmat ottavat huomioon eri vähemmistöt eurooppalaisissa kulttuureissa ja talouselämässä, ja siksi parlamentti on laatimassa viisiosaista päätösasemaa tammikuun täysistuntoon liittyen holokaustiin. Toisen maailmansodan aikana monia romaneja surmattiin myös keskitysleireillä, Joten parlamentin on pidettävä tätä asiaa vireillä ja varmistettava, että kaikki kansalliset strategiat liittyen kansalliseen koulutukseen korostavat, että millainen rooli on kaikilla vähemmistöillä taloudellisesti, poliittisesti ja kulttuurisesti ja jotka edelleen vaikuttavat tällä hetkellä. Koska romanit eivät ole paikalla vain sitten, kun on demokratian puolesta taistelua, neuvotteluja eri jäsenvaltioissa, vaan myöskin taloudellisessa toiminnassa, kun rakennetaan vaikka töitä, vaikka se olisi pimeää työtä. Kommunismin aikana 80 prosenttia romaneista teki pimeää työtä, ja nyt nämä on monissa maissa laskenut 11-12 prosenttiin, mutta romanit tekevät kaikkein surkeimpia pimeitä töitä Euroopassa. Eli meidän täytyy huomioida tämä, huomioida tämä mietinnössä, ja otan tarkistuksen mukaan niin pitkälti kuin se on mahdollista. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Nyt kun kuulimme esittelijää, niin varmasti tämä keskustelu on riittävää tässä vaiheessa. Muistuttaisin vielä kerran, että määräaika tarkistusten jättämiselle on maanantaina 10. tammikuuta puolelta päivin. Ja mietintöluonnoksen hyväksyminen on valiokunnassa 3. helmikuuta. Eli kiitokset vielä Jarkalle. Odottelemme sitten tämän asian kehittymistä. Eli yhdistämme Libe- ja työllisyysvaliokunnat. Ja sitten seuraava kohta esityslistalla. Kohdat 7 ja 8 on lykätty myöhemmäpään ajankohtaan, eli siirrymme kohtaan 9. Eli aiheena on tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä. Paikalla on kollegamme Zippel, esittelijä. No, mutta muistuttaisin, että tämä kohta, jossa käsitellään tiedonsaantioikeutta rikosoikeudellisissa menettelyissä, juonta juurensa komission ehdotukseen. Eli rikosepäilyllä on oikeus saada tietoa oikeuksistaan – ja heitä vastaan nostetuista syytteistä. Ja sitten toisessa vaiheessa tätä tiekarttaa, joka hyväksyttiin neuvostossa viime vuoden marraskuussa, ne on otettu mukaan Tukholman ohjelmaan. Ensimmäinen vaihe saatiin onne päätökseen kesäkuussa 2010 ja tehtiin sopimus direktiivistä tulkkaus- ja käännösoikeuksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ja neuvosto saa aikaan yhteisen kannan komission ehdotuksesta 3. joulukuuta. Ja nyt Euroopan parlamenttiin on määriteltävä kantansa, jotta se voi alkaa neuvottelut neuvoston kanssa. Nyt kuuntelemme esittelijää Zippeliä, joka on jo aloittanut työn tämän suuntaisesti. Ja sitten käymme keskustelua. Ehkä komission edustaja tai neuvoston edustaja haluaa käyttää puheenvuoron. Mutta ensimmäiseksi puheenvuoron saa esittelijä Zippel, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Yritän nyt tässä ensimmäisessä keskustelussa käsitellä vain keskeisimpiä kohtia. Nyt puhutaan Euroopasta ja Tukholman ohjelmasta ja oikeudellisen alueen perustamisella. Ja meillähän on ollut 27 erilaista rikosoikeudellista järjestelmää. Ja nythän kansalaisemme odottavat, että tähän tulee nopeasti muutos. Aikaisemmin olemme keskittyneet yhteistyöhön viranomaisten välillä. Ja tässä direktiivissä ovat nyt kansalaiset keskiössä ja millaisia oikeuksia heillä on, kun he ovat mukana rikosoikeudellisessa menettelyssä. Ja mielestäni meidän on nyt varmistettava, että menettelyt ovat oikeudenmukaisia kaikkialla Euroopassa ja noudattavat Euroopan tuomioistuimen käytäntöä. Ja tähän liittyy esimerkiksi oikeus keskustella asianajan kanssa ja oikeus saada käännöksiä ja tulkkausta. Tämä ehdotus, oikeus saada tietoa, on hyvin keskeinen, koska aina ei voi tietää, mitä oikeuksia on missäkin menettelyssä. Ja tietysti näitä oikeuksia voidaan vaatia, ja mikäli näitä oikeuksia ei noudateta viranomaistasolle, niin sitten se tarkoittaa, että oikeudenmukainen käsittely on vaarassa. Ja siksi on hyvä, että meillä on tämä komission ehdotus ja uskon, että tämä on hyvä pohja tulevalle keskustelulle. Sitten tarkistuksista. Komission ehdotuksessa mennään siihen suuntaan, että varmistetaan, että direktiivi kaikissa vapaiden riistomuodoissa otetaan sovellettaviksi. Ja kaikki oikeudet eivät ole voimassa kaikissa tapauksissa. Eli jos Saksassa minut pidätetään saksalaisena, niin en tietenkään tarvitse mitään tulkkia. Mutta tietysti kaikista oikeuksista pitäisi antaa tieto syyllisille. Sitten voisin ehdottaa parlamentille, että artiklassa kolme on puhuttu vähimmäisoikeuksista, ja tätä kohtaa tulisi laajentaa – ja vähintäänkin on olla oikeus vaieta. Ja tietysti haluamme, että kun kyse on pidätyksestä, on myöskin muita oikeuksia, jotka on mainittu direktiivissä, ja ne pitäisi ottaa mukaan esimerkiksi se, kuinka kauan tutkintavankeus voi kestää. Tärkeää myöskin ne, että ne, jotka saavat näitä oikeus, oikeuteen liittyviä kirjeitä, pystyvät tutustumaan niihin rauhassa, saavat pitää ne ja ne, joilla on ongelmia lukea näitä tekstejä, koska he eivät osaa lukea, koska heillä on näkövammaa tai muuta, tai jos kyse on alaikäisistä, silloin tietysti voidaan tarkemmin selittää näitä oikeuksia. Sitten itsestään selvää on, että syytetty saa tietoa siitä, mistä syystä häntä syytetään, mitkä olosuhteet ovat johtaneet tähän. Tämä on ehdottoman tärkeää. Ja myöskin tärkeää on se, että on rajoittamaton pääsy kaikkiin todistemateriaaliin, joka syyttäjällä on. Se on hyvin keskeinen kohta. Sitten lopuksi viittaisin vielä siihen, että ehdottaisin valiokunnalle, että tämä mallikirja, joka on liitteessä, olisi sitova, mitä tulee näihin standardeihin. Eli jokainen jäsenvaltio on tietysti vapaa menemään tämän yli ja voi antaa syytetylle oikeuksia, jotka menevät näiden oikeuksien yli. Sitten lopuksi haluaisin vielä tehdä selväksi, että on erittäin ikävää, ettei nyt ollut mahdollista ottaa mukaan menettelyä äänestykseen, vaan että nyt olemme tilanteessa, jossa kohta kohdalta käsittelemme menettelyn eri osia ja teemme niistä päätöksiä, koska se saattaa johtaa siihen, että mitä tulee yhteisiin oikeuksiin ja standardeihin kansalaisten osalta, niin se tulee konkreettiseksi vasta vuosien kuluttua. Ja olisin halunnut, että tässä olisi menty toisin, mutta nyt tässä vaiheessa haluaisin kiittää kaikkia sihteeristön jäseniä, jotka ovat tehneet tässä asiassa työtä. Ja haluaisin kiittää myöskin oikeudellisten asioiden valiokuntaa, joka on tehnyt lausunnon. Ja olen tietenkin iloinen, mikäli saisin jo paljon palautetta tänään, jotta saisin tämän mietinnön mahdollisimman pikaisesti päätökseen. Kiitos. Thank you. Now let's... Kiitoksia. Nyt sitten kuullaan komission ja neuvoston puheenvuorot. Ehkä haluatte puhua, Rouva de Camp. Edustaen Belgiaa puheenjohtajavaltiona. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tilaisuudesta ilmaista täällä puheenjohtajavaltio Belgian kanta. Direktiiviluonnos on annettu sisäasiaan ja oikeusministeriöiden ministerille kolmas joulukuuta ja sitä käsiteltiin yleisellä tasolla liittyen liitteiden, paitsi ei liitteitä, niitä pitää jatkossa käsitellä tarkemmin. Lähestymistapa koskee siis näitä säädöksiä ja on kappaleita. Tämä sopimus aikaan muutamassa kuukaudessa osoittaa, että jäsenvaltiota löytyy tahtoa edetä prosess, näissä ta- kysymyksissä oikeusjutuissa ja kuitenkin on voitu osoittaa, kuinka vaikeaa ja tärkeää on ottaa huomioon kaikki oikeudelliset järjestelmät, joita jäsenvaltoista löytyy me olemme saaneet konsensuksen aikaan, koska niin kuin sanoin, teksti hyväksyttiin neuvostossa kuitenkin eri oikeudellisen perinteiden noudattaminen ja oikeusjärjestelmät jäsenvaltoissa on huomattava ongelma, joka pitää pitää mielessä. Ajatellen menettelytavan jatkoa nyt sitten pallo siirtyy Unkarille uudelle puheenjohtajavaltiolle. Toivottavasti se pystyy säilyttämään tämän yleisen lähestymistavan ja lähteä liikkeelle nopeasti neuvottelussa parlamentin kanssa. Me olemme tyytyväisiä tähän nopeaan sopimukseen. Meistä oli todellakin olennaisen tärkeää säilyttää dynamiikka, joka saatiin tähän mukaan ja nämä prosessioikeudelliset takeet ja hyväksyttiin ensimmäinen osa tätä tiekarttaa se oli aivan olennainen, kun halutaan säilyttää neuvotteluissa sopiva tahti, jotta säilytetään johdonmukaisuus ja eri tiekartan osuuksien välillä ja näin voidaan vastata tarpeisiin koskien prosessioikeudellisia takeita. Ja erityisesti olemme sitä mieltä, että on aivan olennaista saada aikaan yhteinen eurooppalainen vastaus siihen, miten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö tällä alueella kehittyy. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten komissiosta. Morgan. Morgan. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ensiksi haluaisin kiittää Rava Sipeltiä ystävästä sanoista. Me saimme mietinnön tekstiluonnoksen tänään ja olemme vasta ensimmäistä kertaa vilkaiset sitä yksityiskohtaisesti. Emme ole käyneet sitä läpi, mutta näin ensilukemalta lukemalta näyttää sille, että komissio ja Euroopan parlamentti ovat aika lailla samalla linjalla, mikä on oikein myönteistä. Käyttäisimme tätä tilaisuutta myös hyväksi sanoksemme, että me pidämme neuvoston 3.12. omaksumaa yleistä lähestymistapaa hyvänä, ja tämä saavutettiin Marielle Elenin erinomaisen puheenjohtajan toiminnan ja Belgian toiminnan ansiosta työryhmässä. Kiitos teille. Kiitos myös puheenne lyhyydestä. Members who are willing to make a point. Mr. Busuti. Sitten ensimmäisenä jäsenen herra Busutil, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä itse asiassa puhun varjoesittelijän nimissä, Rova Antanesku nimissä EPPstä, mutta myös muiden kollegojen, kuten herra Axel Fors, joka on myös tehnyt välittänyt näkemyksiä. Ikävä kyllä, kumpikaan heistä ei voinut tänään olla paikalla ja tämän takia minun tehtäväkseni tuli välittää nämä kannat, mutta aloittaisin ensin antamalla EPPn yleisen tuen tälle direktiiville ja myös meistä myös tämän asian käsittely on erittäin tärkeä. Tietysti myönnämme, niin kuin Esteläkin sanoi, että olisi ollut parempi, tämä erilainen lähestymistapa, mutta, mutta tämä nyt on asian laita, olemme valmiit, valmiit tähän tyytymään. Aivan nopeasti sitten erityisempiin kysymyksiin, ja, joita EPP haluaisi ottaa esiin. Ensinnäkin kolme artikla, joka liittyy henkilön, epäilyn henkilön oikeuteen saada tietoa me olemme sitä mieltä, että on välttämätöntä selkeästi täsmentää, mikä viranomainen näitä tietoja antaa ja millä tavalla tiedot välitetään suullisesti vai kirjallisesti. Ja samanlainen selvennys tarvitaan myös kuusi artiklaan. Se liittyy oikeuteen saada tietoa syytteistä. Edelleen kolme artiklas, tarvitaan enemmän säädöksiä, jos epäilty tai syytetty on alaikäinen. Tämä on nyt tullut esiin. Tai siinä tapauksessa, että kyseinen henkilö ei pysty ymmärtämään saamiaan tietoja. Tietoa täytyy antaa sopivalla tavalla, ottaen huomioon kyseisen henkilön erityistarpeet. Mitä tulee kahdeksan artiklaan Me haluaisimme kysyä komission edustajalta yksityiskohtaisempaa tietoa menettelytavoista ja pyytän, että kertoisitte, mikä menettelytapa sopisi parhaimmin tähän tapaukseen, erityisesti kun otetaan vastaan tietoja tai kun me päätö saa näitä tietoja. Sitten lopuksi oikeus olla sanomatta mitään. Me olemme samaa mieltä mielipiteessä, jonka muutkin ovat ilmaisseet, että on välttämätöntä mainita, että voi olla hiljaa. Tämä on täällä eh, täsmennetty oikeus. Se on sääli, että tätä ei ole otettu mukaan itse ehdotukseen, vaikkakaan niin kuin on sanottu, se on yksi perusperiaatteista oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä. Me kyllä ymmärrämme, että näin on ehkä saattanut käydä sen takia, että jotkut jäsenvaltiot, jotta ne saataisiin tähän mukaan, niin se, näin on käynyt, mutta mielestäni, mielestämme tämä on tärkeä oikeus ja ehkä voitaisiin löytää kompromissi, jotta tämä oikeus tulee tähän mukaan. Kovasti arvostaisimme, jos esittelijä ehdottaisi kompromissia tämän suuntaisesti. Olenkohan nyt käynyt läpi kaikki eri kohdat? Niin, vielä yksi viimeinen asia koskien sitä, kuka näitä tietoja antaa. Ja ne, jotka tietoja sitten antavat, ovatko he saaneet riittävän koulutuksen tähän tehtävään. Me tietysti kaikki tiedämme, että ensimmäinen yhteys syytetyn ja poliisiviranomaisen välillä ei välttämättä ole mm, ihanteellinen tilanne ja näin selkeästi tarvitaan ammattikoulutusta, että vältetään tilanteita, joista voi sitten tulla monimutkaisia ja hankalia ja ainakin, että vältettäisiin vääriä arviointeja ja oikeusmurhia jopa, mutta samanaikaisesti meidän pitää olla realistisia, koska tähän liittyy omat kustannuksensa ja tämän takia tämä on sellainen kysymys, jota meidän pitää käsitellä, koska tämä saattaisi johtaa räjähdysmaiseen kustannusten kasvuun ja jopa pidempiin menettelyihin. Tässä oikeastaan pääkohdat joita kollegani pyysivät minua ottamaan esille. Ja monet heistä, monet näistä jo esittelijä itse otti esille, mutta minä toivon, että nämä asiat voidaan ottaa tähän mukaan ja EPP todellakin haluaa vaikuttaa tähän lopputulokseen. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Busutil. Nyt sitten rouva Wikström. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Sarah Ludfordin puolesta, joka on olleryhmän varjoesittelijä. Haluaisin kiittää Rova Zippeliä tekemästään työstä ja siitä, että hän on työskennellyt läheisesti varjoesittelijöiden kanssa yhteistyössä. Rova Ludford haluaa painottaa, että me olemme pitkään tukeneet EUn rajat ylittäviä toimia, jotka helpottavat syytteeseen asettamista samanaikaisia rinnakkaisia toimenpiteitä, jotka parantavat prosessioikeudellista asemaa ja takaavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Ja tämä tiekartan toinen vaihe on tervetullut käännösvaiheessa. Rava, Rava Ludford hyväksyi sen, että tällaisia oikeuksia ää, ei ole tarjolla, jos pieni rike, hallinnollinen rike on tapauksessa, jos silloinkin kun tästä voidaan tehdä rikosoikeudellinen syyte. Mutta rinnakkainen tapa, rinnakkaisuus ehkä täysin pädessä, Euroopan neuvosto toteaa, että on joitakin tapauksia, joissa pientenkin rik, pienistäkin rikkeistä syytettyjen pitäisi olla oikeus saada tällaista suojaa. Joten tämän äh, poissulton tapauksen parissa täytyisi tehdä lisää työtä. Ja neuvosto on lisännyt myöskin oikeuden olla vaiti, mutta poistanut oikeuden saada jutun asiakirjat ja oikeuden Äh, nopeasti päästä tuomioistuimen eteen, joten täytyy nopeasti tarkastella lä- tarkkaan näiden rajoitteiden validisuutta. Voin hyväksyä Rova Sippelin tekstin laajalti liittyen esimerkiksi siihen informaatioon, johon henkilö on oikea saada. Of the suggestion that information should be about the accused. Eikä tämä tiedon kuitenkin pitäisi koskea syytettä pikemmin niin kuin syytettyä. Kuten tiedätte, Ravan Länfarilla on paljon näkökantoja, joten pyrin lyhentämään listaa, jotta me kaikki saisimme vielä mukavan illan. Halusin tätä, mitä esittelijä ajattelee uuden artiklan 8.3 tapauksessa, jossa sanotaan tämän direkt direktiivin tarjoamien oikeuksien vastaisesti kerättynä, että ei, ei ole oikeustoimikelpoinen. Miten tämä määritellään? Määrittelevätkö kansalliset tuomioistuimet tämän liittyen näytön hyväksyttävyyteen ennen kuin meillä on EU-lähetymistä? Finally, there is no reference in the text to the right to information on subjects which have not tässä on vielä paljon asioita, joita, joista ei olla käsitelty tiekartassa. The right to medical care. Oikeus saada yhteys, sukulaisen oikeus äh, ja oikeus myöskin vapauten takuita vastaan. Jotakin vapauksia tähän voitaisiin lisätä tulevaisuudessa, joten Sarah Ladfordin jammasta ja omasta puolestani minä kiitän kovasti teitä. Kiitoksia Raal Wikström. Olette tänään tehnyt aika hyvää työtä, olette esittänyt omia kantojaan ja vaikuttavaa työtä olette tehnyt ja näin saamme tuntea myös sitä Rova Latpyrkin täällä ikään kuin läsnä. Kiitoksia tästä. Sitten herra Albrecht. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Und... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Zipelille. Tämä on mielestäni erittäin onnistunut mietintöluonnos. En nyt puhu vain vihreiden puolesta, vaan myöskin oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnonlaatijana. Lausunto ei vielä ole annettu, vaan se sitten annetaan tammikuun lopussa. Ja kiitän etukäteen siitä, että otatte sen huomioon. No se, mitä nyt on sanottu tähän mennessä, vain pari konkreettista ja pari yleistä huomiota, koska monet kohdat ovat meille kaikille yhteisiä. Ja komission ehdotuksen kohtia voidaan vielä täydentää. Ja e- esimerkiksi vaikeus, oikeus olla vaiti. Ehkä voisimme mennä vähän pidemmälle ja puhua konsulaat, konsulaattien avusta. Tietysti kyseessä on prosessi, ja kyse ei ole pelkästään siitä, että annetaan tietoa ja että on oikeus saada tietoa. Ja tätä järjestelmää tulee yhtenäistää ja parantaa. Ja tämä pitää liittyä toimintasuunnitelmaan, jossa harmonisoidaan kaikkia tämän tyyppisiä oikeuksia vähitellen. Jos on tarpeellista ja viime vuosina on ryhdytty erinäisiin toimiin, esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys, on saatu aikaan. Näistähän on keskusteltu. Ja kansalaistenkin on tiedettävä, millaisia oikeuksia on eri puolilla EUta. Ja myöskin on oikeus saada tietoa siitä, millaisia oikeuksia itsellä on. Ja tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, juuri kun EU ja ne, jotka haluavat liittyä ihmisoikeusperussopimuksesta ja myöskin Lissabonin sopimuksessa on sitova perusoikeuskirja. Eli meidän täytyy ottaa huomioon vähimmäisstandardit ja niitä tulisi harmonisoida. Ja mielestäni myöskin neuvoston ja jäsenvaltioiden pitäisi käsitellä näitä kirjallisia asioita. Ja nämähän liittyvät läheisesti yhteen sen kysymyksen kanssa, millaisia tietoja sitten pitää toimittaa. Mielestäni kyse on nyt siitä, että tähän mennessä menettelyissä ja ihmisoikeustuomioistuimessa on määritelty sääntöjä tuomioissa, ja nehän ovat sitovia kaikissa jäsenvaltioissa. Ja samanlaisesti voitaisiin toimia tässä kysymyksessä niin, että säännöt ovat voimassa kaikkialla Euroopassa, ja että otetaan täysimittaisesti mukaan näihin oikeuksiin. Ja mielestäni Esimerkiksi menettelyasiakirjojen saatavuus on erittäin tärkeää, mutta kyse on kuitenkin siitä, että tietyissä tilanteissa kansalaisilla on oltava luottamusta siihen, että kaikissa jäsenvaltioissa on vähimmäisvaatimukset, joita he voivat käyttää, ja ne on otettava mukaan. Olisi toivottavaa, että tässä keskustelussa ei puhuttaisi vain siitä, että nyt nopeasti pitäisi löytää perustelu sille, että olisi parempaa vastavuorosta tunnistamista, vaan meidän täytyy todellakin harmonisoida näitä menettelytapoja ja sitten sitten vaihe vaiheelta niitä tulee parantaa ja uudistaa. Ja siksi sanoisin, että tässä oikeuskirjeessä pitää mainita, että tätä, sitä voidaan muuttaa ajan mittaan, kun seuraava, mitä nämä oikeudet toteutuvat. Ja meillä pitäisi olla jonkinlainen joustavuuslauseke. Ja kun sopim, sovimme tiettyjen menettelyiden yhtenäistämisestä, sekin pitää ottaa sitten huomioon. Ja kuten sanottu, minulla ei tähän paljon lisättävää tähän mietintöön. Oikeudellisten asioiden valiokunta sitten käsittelee sitä tammikuussa. Ja samanlaisia lausuntoja varmaan tulee. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti nyt tässä vaiheessa käsittelee tätä asiaa intensiivisesti. Ja siksi olisi toivottavaa, ettei meillä olisi nyt painetta. Kyse on muutamista viikoista, ja me haluaisimme nyt saada aikaan johdonmukaisen kannan ja ottaa huomioon kansalaisten tarpeet ja toiveet. Ja uskon, että tämä onnistuu täällä parlamentissa ja odotan jo innolla yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you, Mrs. Kiitoksia, Albrecht. Herra Trianta Kiitos puheenjohtaja. Ihan pari sanaa. Olen myöskin esityksen kanssa samaa mieltä. Ja olen myöskin samaa mieltä, e, e, että tätä pitää nopeasti käsitellä, kuten Rova Sipralla on tehnyt. On erittäin tärkeää, että meillä on minimi standardit kaikissa maissa. Joten olen e, Ravan Zippelin kanssa samaa mieltä, eli, että tämä mallikirje voitaisiin hyväksyä jäsenvaltioiden taholla – olemme samaa mieltä useimpien tarkistusten kanssa, jotka hän tehnyt, ja teemme joitakin, joita, joilla täydennämme tätä tekstiä. Jotain parannuksia voisi ajatella. En ole sitä mieltä, että tämä rajoitus päästä nopeasti oikeuden eteen pitäisi tulla poistetuksi, mutta tarkastelemme tarkistuksia tarkkaan ja täydennämme sitä. Joten kiitos Rova Zippeliä ja odotan että direktiivin käsittely saadaan loppuun samalla tavalla kuin ää, direktiivi, joka liittyy oikeuteen, tulkkaukseen ja käännökseen, jotta me etenisimme tiekartan puitteissa. Viland. Kiitoksesta, herra Viland. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen täällä varajäsen, joten olen varjoesittelijä oikeudellisten asioiden valiokunnassa – ja halusin vielä esittää pari huomiota. Ensinnäkin on hyvä, että meillä on esittelijä, joka on toiminut näin nopeasti. Ja tämä ei kuitenkaan ole tyydyttävää, jos ajatellaan kaikkia käännöksiä. Eli mitä täytyy tehdä. Ja me asetamme nyt paineita itsellemme. Kyseessä ovat hyvin monimutkaiset asiat. Ja toiseksi meidän täytyy olla selviä sen suhteen, mitä haluamme. Mietintö on suhteellisen yksinkertainen, mutta me halua, jos me haluamme varmistaa, että nämä, meidän täytyy todeta, millaisia sääntöjä on voimassa kussakin maassa, ja että epäilyt tietävät, millaisia oikeuksia heillä on. No sittenhän olisi riittävää, jos saksalainen syytetty, joka pidätetään Englannissa, sanottaisin, että no, tässä maassa vaikeneminen vaikuttaa kielteisesti. Ja sitten brittikansalaisen, joka pidetään Saksassa, hän sanotaan, että tässä maassa voit myöskin vaieta ilman, että sillä on mitään kielteisiä vaikutuksia. Tämä olisi riittävää ja sitten voitaisiin todeta, että millä tavalla harmonisoidaan näitä sääntöjä. Mutta oikeastaan keskustelemme nyt siitä, millä tavalla oikeaan aikaan voidaan todeta myöskin menettelyoikeuksista. Ja mielestäni tässä on nyt edetty vähän liian nopeasti, koska kyse ei pelkästään siitä, että kuvataan tilannetta, eikä siitä, että nyt kuunnellaan jotain, vaan tämä asia pitää myöskin ymmärtää. Ja kaikki, kyse on siitä, että kaikkien pitäisi olla oikeusoppineita, jotta he ymmärtäisivät näitä asioita. Ja ne, jotka eivät ole ihan niin viisaita, ne joutuvat sitten vain alistumaan siihen oikeusjärjestelmään, joka kotimaassa on. Ja sitten toisessa maassa onkin erilainen järjestelmä. He eivät tiedä, millaisia mahdollisuuksia heillä on riippumatta siitä, ovatko he syyllisiä vai eivät. Eli siellä on aina erilaisia välineitä ja siitä saattaa olla etua tai haittaa. Eli näiden ihmisten osalta ainoastaan harmonisoinnilla on apua. Ja siksi jäsenvaltioiden pitää nyt viimeinkin päättää, halusatko he erityislausekkeita mukaan direktiivin ennen kuin he suostuvat toimimaan asiassa vai ei. Joillain aloilla on mahdollisuuksia, että löydetään kompromisseja, ja toisilla aloilla kompromissimahdollisuudet ovat hyvin rajallisia. Esimerkiksi tämä vaikenemisoikeus, kun kyse on syytetystä, no siinä on vähemmän kompromissimahdollisuuksia. Tai miten nopeasti joku voidaan vapauttaa. No, kussakin oikeuskulttuurissa on vaikutuksia historiasta. Ja periaatteessa poliisilla on yksi työpäivä. Ja silloinhan on ihan sama, onko se 24 tuntia tai seuraavan vuorokauden loppuun asti. On helppo löytää kompromissi ja sanoa, että 36-48 tuntia. Tässä täytyy nyt pelata aika pienillä luvuilla. Ja sitten täytyy miettiä näitä rajakysymyksiä, jotka ovat joissain valtioissa hyvinkin merkityksellisiä. Mikäli jokin on todistaja tai jotakuta oletetaan todistajaksi, eli millaisia toimintaneuvo- toimintasuuntia pitäisi silloin käyttää. Eli miten syytetystä, epäilystä tulee sitten syytetty. No eri oikeuskulttuureissa on mahdollisuuksia sanoa, että no sinä olit epäilty, mutta annetaan nyt olla. Ja joissain voidaan sanoa, että jos on syytön, sano, haluan sanoa, että minut, haluan, että minut todetaan syytetyksi ja sitten tuomari katsoo, onko syyte hyväksytty vai hylätty. Ja jos on hylätty, niin sitten saa puhtaat paperit ja pitää olla habeas corpus-menettely, oikeudenmukainen menettely. Ja digitaalinen maailmahan muuttuu. Jos ajatellaan nyt kaikkia tietoisia kysymyksiä, niin ei voida odottaa, että asiat jäävät paikalleen. Jos joku on syytön, Hänellä on voitava luottaa siihen, että hänen maineensa voidaan puhdistaa, mikäli häntä on syytetty perusteetta. Ja sitten myöskin todisteet täytyy ottaa huomioon. Milloin asianajalle pitäisi esimerkiksi ilmoittaa, että huomenna on kuulustelu? Eli tässä on vielä valtavasti avoimia kysymyksiä ja en nyt halua edetä tätä vauhtia, jota nyt on edetty tähän mennessä. Varjoesittelijänä, millä on muutakin tekemistä, ja meidän pitäisi löytää yhteinen linja. Ja vielä haluaisin sanoa, ja pyysin jo Albrehtia omassa ryhmässään, työryhmässä, että hän ottaisi esiin näitä asioita. Ja jos nyt edetään näin kovaa vauhtia ja sitten ja asioita, jotka eivät avoin, niin kuitenkin sitten täysistunnossa tulee esiin kysymyksiä ja meidän täytyy miettiä, mille, miten me etenemme. Menemmekö täysistuntoon tämän kanssa ja on mahdotonta, että tärkeät asiat voisimme, voitaisiin voittaa sitten siellä täysistunnossa. Now. Kiitos. Nyt sitten takaisin esittelijään, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, näin, kenenkään antavan merkkiä. Rova Sippel. Ja herzlichen Dank und herzlichen Dank. Kiitoksia ja kiitoksia erityisesti viimeiselle puhujille, koska nythän voimme viitata tiettyihin kohtiin. Todellakin me tarvitsemme nopeasti harmonisointia hyvin monilla aloilla ja henkilökohtaisesti katson, että kansalaiset eivät oikein ymmärrä Eurooppaa siksi, että olisi liian vähän Eurooppaa, vaan kyse on myöskin väärinkäsityksestä. Ja jo aluksi sanoin, että kuinka valitettavaa on, että kaikkia, kaikista oikeuksista ei puhuta yhtäaikaisesti, vaan nyt tietyssä järjestyksessä. Ja sitten tämä oikeuksiin liittyvä kirje, siitä nyt puhutaan ennen kuin puhutaan kaikista oikeuksista. Tässä direktiivissä vain todetaan, että saan tietoa. Me kuitenkin emme harmonisoi yhtäkään oikeutta. Jostain kirjaisen, kirjaisen kirjoitetaan, että tämä järjestys on valitettava, mutta silloin on oikeus saada tietoa siitä, että voit ottaa itsellesi juristin. Mutta se on kuitenkin erilainen tilanne eri maissa, milloin saa asianajajan. Eli kaikki tällainen jää avoimeksi. Eli ainoa, mitä tällä direktiivillä nyt saadaan päätökseen, on tietoihin saantiin liittyvä kysymys. Ja Tämän tilanne on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa ja tämä on nyt ongelma, jonka kuvasin aluksi. Eli olisi ollut paljon parempi, jos kaikki nämä menettelydirektiivit ja kaikki nämä oikeudet olisi otettu keskustelun aiheeksi samanaikaisesti. Ja silloinhan komissio ei voi näitä toteuttaa ja meidän täytyy nyt sitten elää tämän kanssa, mikä on tullut jäsenvaltioista. No sitten muutama kohta tuli esille. Busutila aivan oikein totesi, että oikeus vajeta pitäisi lisätä tähän, mutta on paljon muitakin oikeuksia. Ja alkuperäisessä direktiivissä oli väärä suhde niiden oikeuksien välillä, jotka on mainittu direktiivissä, ja niiden välillä, jotka otettiin artiklan kolme. Eli kaikki oikeudet, jotka on mainittu direktiivissä, on nyt otettu mukaan artiklan 3, jotta mitään porsanreikiä ei pääse syntymään. Tämä on mielestäni tärkeää. Ja sitten tärkeää on myöskin se, miten toimitaan, jos joku ei osaa lukea tai jos on näkövamma. Ja sitten, miten näitä asiasta vastaavia henkilöitä pitää kouluttaa. Ja sitten kysymys siitä, kenelle tämä kirja pitäisi toimittaa. Tämä on nyt vähän varhainen. Se pitäisi toimittaa varhaisessa vaiheessa. Ja ehkä komissio ja neuvosto voivat sitä selvittää, kuka tai mikä viranomainen tästä vastaa. Mutta jos me puutumme tähän, niin sitten harmonisointi aiheuttaa taas ongelmia tässä direktiivissä. Wikström viittasi moniin kielellisiin kysymyksiin. Ja direktiivissä on jo ehdotuksia ja myöskin mitä tulee syytteisiin eri tapauksiin. Näitä käsitteitä käytetään eri tavalla eri jäsenvaltioissa ja olemme ehdottaneet erilaisia sanamuotoja, jotka olisivat vähän kattavampia. Ja sitten tieto pienten rikkeiden osalta No minä tunnen järjestelmän, jossa ei ole mikään ongelma, että myöskin pienissä rikkeissä on tiettyjä oikeuksia, mutta sitten kolmikantaneuvotteluissa ja liitteessä tätä täytyy vielä selvittää. Niin, ai niin, sitten vielä harmonisointi vielä kerran. Mielestäni on tärkeää, että komission kanssa päätetään, kun mainita näitä oikeuksia. Ja kun mainit, puhutaan oikeuksista tiedottamisesta, se ei ole mikään harmonisointia. Jos me odottelemme tätä toimintasuunnitelmaa, sitten voimme pyytää, että komissio ottaa siihen mennessä toteutetut toimet mukaan tähän kirjeeseen. Sitten oikeus viestintään esimerkiksi omaisten kanssa, otetaanko se nyt jo mukaan, vaikka tässäkin on hyvin erilaisia käytäntöjä eri jäsenvaltioissa. Eli tämä on kysymys, eli jos vaikka tulevina päivinä komissio ja neuvosto voisivat selvittää näitä asioita hiukan. No tässä nyt varmaan tulivat tärkeimmät kohdat. Thank you. Und herzlichen Dank für die... Ja kiitoksia näistä hyvistä vihjeistä ja neuvoista. Kiitoksia näistä loppukommenteista. Nyt varmaankin ollaan tämän viimeisen kohdan lopussa live-valiokunnassa kerrankin. Nyt näyttää siltä, että toimimme ajoissa. Anteeksi, unohdin vielä, että olimme maininneet puheenjohtajalle, että on määräaika tarkistusten jättämiselle 12. tammikuuta ja kyse on siis pelkästään näistä tiedoista, ei siis harmonisoinnista. Ja voisimme myöskin yrittää päättää vähän yleissuunnasta jo ennen tammikuun loppua, jotta voimme mennä jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa mahdollisimman nopeasti kolmikantaneuvotteluihin. Tämä vain tiedoksi. Busutil. Yes, I... Minä en halua mullista aikataulua, mutta eikä tuo takaraja ole ihan liian pian. Se on ihan heti, kun palaamme joulutauolta. Meillä on romani mietintää varten kymmenes, tammikuuta. Sanot 12. päivä. Se saattaa luoda ongelman. Mutta en halua mitenkään mullistaa esittelijän aikataulua, mutta tuota pitää miettiä. Is there Onko esittelijä avoin ja joustava? Onko hän valmis harkitsemaan, josko tarkistusten takarajaa pidennettävä vai riittääkö se? Minä itse uskon, että, että monet ovat tätä työstäneet. En usko, että monetkaan mepit lähtevät kolmeksi viikoksi lomalle, jolle jotain merkittäviä huolenaiheita pitää sinä katalosta kiinni. Selvä, okei. Okay. Eli tarkistusten takaraja päivä ka- on 12. tammikuuta kello 12 keskipäivällä. Olemme tulossa loppuun. Olemme lykänneet muutaman asian seuraavaa istuntoa varten. Sitten muissa esille tulevissa asioissa nimitettävät esittelijät. Luen vain tämän, että tiedätte. Luen koordinaattoreiden kokouksen päätökset. Ensinnäkin arviointimekanismin luominen schengen akiin tarkistamiseksi Carlos Coelho Schengen-Aakiin täytäntöönpaneminen Bulgariassa ja Romaniassa. Carlos Coelho, valikunta-aloitteinen mietintö tietosuojasta. Axel Foss, esittelijän neljä tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset. Monika Holmaja. Viidenneksi as, matkustusasiakirja luettelo, jotka oikeuttaa Äh, ylittävää reiteitä voidaan vahvistaa viisumilla. Listan laatimismekanismin luominen. Tanja Fajon. Kuudenneksi. Räjähteiden esiaineiden valmistaminen. Jan Muller. Fundamental rights in the European Union. Rapport... Äh, perusoikeudet. Monika Vlaskova. Ja sitten epävakaudesta no, syntyvät ää, muuttovirrat, Ellen Flotre, työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen EU-ssa. Euroopan yhteismarkkinat, herra Wagner Kamp, lentoturvallisuus erityisesti turvallisuuskannereita ajatellen. Judith Sargentini, Euroopan verkosta ja tietosuojavirasta Alexandra Alvaro. Siinä se. Seuraava kokous tammikuun 10. Brysselissä. ja se ei ole vasta lausetta, se Katsotaan hyväksytyksi. Kiitos. Nähdään Strasbourgissa. Eh?